E, na początek chciałem Państwa poinformować. Hyvät naiset herrat. Puolan vaikeasta tilanteesta, joka liittyy dramaattisiin tulviin. Hyvin suuret osat maasta ovat tällä hetkellä veden alla ja ihmisiä kuolee. Ihmiset menettävät myöskin omaisuutensa. Haluaisin ilmaista tukemme ja solidaarisuutemme puolalaisille ja että tunnemme voimakasta myötätuntoa kaikkien niiden kanssa, jotka ovat tänään joutuneet kärsimään. Na najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego. Ja sitten seuraava kohta 16 kuudetta Euroopan parlamentissa pidetään keskustelu tästä aiheesta. Olen varma, että Euroopan unioni toimii solidaarisesti suhteessa Puolan esittämään tukipyyntöön. Meillähän on Euroopan solidaarisuusrahasto, joka on erittäin tärkeä tämän kaltaisissa olosuhteissa. Hyvät naiset ja herrat, tänä aamuna pidettiin puheenjohtajakokous Ja tuo kokous päättyi 10 minuuttia sitten. Kokouksessa keskusteltiin yksityiskohtaisesti siitä, millä tavalla järjestetään äänestykset, jotka koskevat EU 2020 strategian päätöslauselmaa. Tietänette, että strategian tavoitteena on luoda työpaikkoja ja tuoda vaurautta kansalaisillemme ja sen tavoitteena on varmistaa vakaus Euroopan unionissa kymmeneksi vuodeksi. Kyseessä on strategia, joka on avainasemassa tulevaisuudessamme Euroopan unionissa ja myöskin sen ulkopuolella, sillä voimme toimia vain voimakkaasti ulkopuolella, jos olemme myös sisäisesti vahvoja. Tämän keskustelun valossa puheenjohtajakokouksessa Esitettiin perusteluja sen puolesta, että esittäisimme eh, Eurooppa 2020 strategia äänestyksen tänään, sillä haluaisimme saada nämä päätöslauselmat hyväksytyksi mahdollisimman nopeasti, jotta voisimme eh, käydä keskustelua muiden toimielinten kanssa tästä strategiasta. Toisaalta esitettiin perusteluja, joiden mukaisesti me tarvitsemme sellaisen strategian, joka hyväksytään suurella enemmistöllä, jotta voisimme vaikuttaa tilanteeseen Euroopan unionissa, me tarvitsemme voimakkaan enemmistön. Ja meillä on tietoja epäilyjä sen suhteen, että tänään tähän enemmistöön päästäisiin. Toimia täytyy siis nopeasti, mutta vaadimme myös vahvaa päätöslauselmaa. Ja tämän keskustelun valossa, joka poliittisten puheenjohtajien keskuudessa käytiin, olen esittämässä ehdotusta siitä, että lykkäämme äänestystä 2020 strategiasta. Tämä on aivan yhdenmukaista sääntöjemme kanssa. Ja vielä kerran toistaisin, että kyseessä on erityisen tärkeä päätös. Ymmärrämme, että tarvitsemme päätöslauselman mahdollisimman nopeasti. Siitä huolimatta tarvitsemme kuitenkin päätöslauselman, joka saa taakseen vahvan tuen. Nämä ovat ne kysymykset, jotka nyt ovat kyseessä tällä hetkellä. Ja näin esitän tämän, tätä äänestettäväksi. Ensinnäkin päätämme mahdollisuudesta lykätä päätöslausuma, joka koskee EU 2020. Ensimmäinen äänestys on puolesta ja toinen vastaan. Haluaako joku puhua päätöslauselman lykkämisen puolesta? Edustaja Doll, kiitoksia hyvä puhemies, kiitoksia tästä julistuksestanne haluaisin todeta, että Unkarin ystävämmekin ovat aivan samassa tilanteessa kuin Puolan ystävämme, jos tulvista puhutaan. Eli samat osoitukset myös Unkarin kuin Puolankin. Kuuntelin puheenvuoron, olen samaa mieltä. Kriisitilanteessa on tärkeää, että demokraattiset voimat kerääntyvät yhteen. Tässä hengessä olen ehdottanut puheenjohtajakokouksessa ennen tätä Strasbourgin istuntoa sitä, että tarkastellaan vähän niitä näkemyseroja, joita meillä on, ja viedään tämä päätös, lykätään sitä kesäkuuhun. En sanonut enemmistöä taakseni, tämä on demokraattinen parlamentti, joten pyrimme valmistelemaan tämän päätöslauselman eilen keskipäivän aikaan, kun kävimme keskusteluja eri poliittisten ryhmien kanssa, nähtiin, että tilanne ei ollut kehittynyt. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että emmekö tunnustaisi sitä työtä, joista tässä on tehty valmistelutyönä. Täällä nyt täysistuntosalissa meillä on tiettyjä valtuuskuntien johtajat, jotka ovat todenneet, että että parlamentin imagon hyväksi ei olisi se, että hyväksyisimme tämän asian nyt, sillä kriisi ei missään tapauksessa ole päättynyt kesäkuussa. Keskustelimme yhdessä ja sovimme asiasta todeten, että suurten puolueiden johtajat pyytävät sitä, että äänestystä lykätään kesäkuun Edustaja Schulz totesi, että me tarvitsemme ryhmän, enemmistönä. Kaikkihan sitä tarvitsevat. Eli eilen illalla ryhmässä me keskustelimme, emme keskustelleet yhdestäkään tarkistuksesta, emmekä päätöslauselmasta tänään, koska ryhmä oli sitä mieltä, että meidän täytyy löytää ratkaisu, joka tälle parlamentille on aivan välttämätön. Ja siitä syystä pyydän teitä tämän seurauksena. Äh, saimme Giefer Hofstadtilta kirjeen ja tämän seurauksena myös pyysimme lykkäystä, pelkästään kolmen viikon mittaista lykkäystä kriisitilanteessa. Pyydän, että myönnätte sen, jotta saamme todellisen voiman tältä parlamentista suhteessa kansalaisiimme ja voimme osoittaa, että me olemme vastuuntuntevia naisia ja miehiä. E, przeciwko tej propozycji chciał się wypowiedzieć. Kiitoksia. Edustaja Schulz haluaisi käyttää puheenvuoron. Kiitos, herra puhemies. Herra puhemies, kollega Dole puheenvuoronsa alussa viittasi vaikeaan tilanteeseen Unkarissa. Monissa maissa, sama myöskin Slovakia, tilanne on myös Slovakiassa, kansalaisia on kohdannut tämä tulvakatastrofi. Meidän solidisuutemme koskee kaikkia kansalaisia niin Unkarissa, Puolassa kuin Slovakiassa. Kaikki ihmiset ovat joutuneet tämän onnettoman tilanteen kohtaamiksi. Herra puhemies, Joseph Dole ja te itse eilisessä keskustelussa ja puheenjohtajakokouksessa kuvanneet tilannetta ja menettelytapaan minulla ei ole mitään kommentoitavaa, mutta haluaisin kollegain konbendit ja kollegan piski osalta esittäisin, että emme hyväksyneet heidän esitystään tämän aamusta esitystä siitä, että äänestystä lykättäisiin, koska tänään pitäisi ään, voida äänestää. On ollut toive, että laajalla enemmistöllä tässä parlamentissa oli toive, että laajalla enemmistöllä tässä parlamentissa voitaisiin hyväksyä päätösasema enemmistö, joka vielä helmikuussa oli laajalti olemassa. Se, mitä viime päivinä on tapahtunut, ei ole mikään menettelytapaan liittyvä prosessi, vaan sisällöllinen prosessi on täysin selvää, että on voinut nähdä, että sisällöt, joista valitsi vielä yksimielisyys helmikuussa, nyt on oikeuksia ja ajatellen vaikeaa kriisiä, se ei ole mitenkään ihmeellistä – on nimittäin erilaisia reseptejä. On resepti, jota jotkut pitävät hyvänä, joka on demokraattisesti legitiimi, ja on sitten taas meidän reseptimme, joka pitää siitä poikkeavia ratkaisuja toisenlaisina. Emmekä me voi saada aikaan konsensusta. On tilanne, jossa on otettava selkeästi kantaa. Te olette ottaneet selkeästi kantaa, me otamme selkeästi kantaa, me olemme pyrkineet yhdistämään nämä kannat, mutta tämä ei ole onnistunut, joten nyt ei pitäisi pitäisi pyrkiä löytämään enemmistö yhdelle tai toiselle kannalle. Jos löytyy enemmistö, joka tukee lykkäämistä, haluan jo tänään sanoa, että me sosiaalidemokraattien ryhmänä totta kai olemme avoimia uusille neuvotteluille, mutta lähtökohtana on teksti, jonka me olemme neuvotelleet esittäneet yhdessä vihreiden kollegoimme kanssa. Siksi, puhemies, olen sitä mieltä, että meidän tulisi äänestää tänään. Kiitos. E, dziękuję Państwu bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kiitoksia. Ryhdymme nyt äänestämään. Kuka on sitä mieltä, että lykkäämme äänestystä 2020 strategiasta? Kiitoksia. Vastaan. Kiitoksia. Äänestän sähköisesti. Äänestys on alkanut. Czy wszyscy zagłosowali? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ehdotus on hyväksytty, eli äänestystä lykätään päätöslauselmasta. Kiitoksia. Haluaisin myös kiittää edustaja, edustajia Doll ja Schulz siitä, että he ovat kiinnittäneet huomiomme siihen, että tulvia on muuallakin. Olet aivan oikeassa ja meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta kaikkien näiden alueiden kanssa. Brysina seuraavana. Puhemies, tulvat Puolan tasavallassa, se näkyy Tsekin tasavallassakin, jossa oikeastaan tulvat ovat alkaneet tämän vain lisäyksenä näihin, tähän maalistaan. Jopa Tsekin tasavallassa on, Tsekin tasavalta on myös osa Euroopan unionia, josta tulvii. E, proszę Państwa, ja właśnie o tym mówiłem. Niin, juuri tätä tarkoitin hetki sitten, kun kiitin edustaja Dollia ja Schulzia